todella minua, vaan pitää todellakin sanoa, että hyvä komission jäsen tai hyvä rouva, koska tämä ei suinkaan ole sattumanvaraista, vaan se on täysin tietoista se, miten puhemies asian toteaa. Hyvä, kiitoksia kaikille, hyvää yötä, tapaamisiin huomenna kello yhdeksän.